Bien, mes chers collègues, je vous invite à gagner votre place, s'il vous plaît, que nous puissions. Hyvät kollegat, pyydän teitä palaamaan paikoillenne, jotta voimme aloittaa kokouksen yhdessä talous- ja rahasevaliokunnan kanssa. Olen iloinen, että... Eri est excusé. Berberin kanssa johdan puhetta, koska Gualtieri ei päässyt paikalle. Pahoittelee. Sitten tässä on siis kyse Euroopan investo- strategisten investointien rahaston toiminnasta. Herra Ferber, onko teillä kommentteja ennen kuin esittelijät saavat puheenvuoron? Dear colleagues, uh, first of all, I'm happy that we... Hyvät kollegat, mukavaa, että löysimme sopivan päivämäärän tälle yhteiselle kokoukselle. Se oli hiukan hankalaa, mutta toisaalta tämä pitää nyt hoitaa ja siksi olen tyytyväinen tästä ja annan heti puheenvuoron kahdelle esittelijällemme viisi minuuttia kumpikin. Minun luetteloni mukaan ensin Udo. Onko näin? Voin antaa paikkani Jose Manuelille, jos hän haluaisi aloittaa. Sain kyllä tietää, että sinä aloittaisit. Sinä oli puolukokoskin sunnuntaina. Ehkä olet väsynyt. Yeah. Eh, ei, ei kyllä. Tai olen, olette oikeassa, oli täynnä tarmoa ja, ja mielelläni kyllä aloitan. Herzlichen Dank. Kiitoksia kovasti, hyvät kollegat. Kiitän siitä, että löydyt, löytyi aikaa käsitellä Esir kakkosta. Erityisesti kiittäisin Jose Manuelia, toista esittelijää. Niin kuin Esir ykkösessä, niin olemme tehneet hyvää yhteistyötä kollegiaalisesti. Yritämme esitellä nyt teille mielenkiintoisen ehdotuksen. Ja odotamme jo teiltä tarkistuksia, joten pyydämme teitä parantamaan tekstiä, milloin mahdollista. Mutta haluaisin myös kiittää parlamentin eri yksikköjä. Täytyy sanoa, että työtä on tehty äärimmäisen nopeasti ja tehokkaasti. Ja olen saanut kuulla, että teksti on jo saatavilla kaikilla kielilläkin. Ja te voitte työstää englanninkielistä tekstiä, mutta myös voitte lukea koko tekstin omalla kielellänne. Ja voitte tehdä myös tarkistuksia omalla kielellänne. Minulle on kerrottu, että mitään rajoituksia ei aseteta kielellisille variaatioille. Mikä tässä oli johtavana lankana, kun mietintöä laadimme? No, itse asiassa ajatus taustalla – on se, että haluamme sulkea tämän investointivajeen Euroopassa ja jatkossa haluamme, että EU investoi kansalaisiinsa. Samoin toimimme ensimmäisellä kierroksella ja meistä alun perin ESER-lainsäädäntö oli hyvä, mutta meillä oli kuitenkin joitakin epäilyksen aiheita käytännöistä, joita käytettiin täytäntöönpanovaiheessa, joten me yritämme parantaa täytäntöönpanoa ja minkälaisia ehdotuksia me sitten olemme tässä tehneet? Ensinnäkin täydentävyysmääritelmä. Käytännössä meille tuli sellainen vaikutelma, että Euroopan investointipankki näkee asian liian teknisesti, siis tämän täydentävyyden. Itse asiassa kaikki, mitä he kuvaavat erityistoimiksi, ja tällainen laskettaisiin varsin monimutkaisella matemaattisella mallilla. Mutta jos joku on joku riskialtis projekti, niin silloin se on täydentävyyden piiriin kuuluvaa. ESIR 1 mukaan meillä on jo kriteerit täydentävyydelle. Ja tämä liittyy liittyy tähän e- ESIR ykkösen ajatteluun, nimittäin taloudellinen ja sosiaalinen hyöty ja hyödyllisyys asiassa. Mutta haluamme tästä kaikesta paljon selkeämpää ESIR 2 lainsäädännössä. Me emme perustaneet ajatuksiamme komission ehdotuksiin koromerkitystä varoista, vaan pikemminkin sanomme, että tavoitteena on kestävä kehitys YK on ehdotusten mukaisesti. Tämän pitäisi kehystää ja määritellä, minkälaisista hankkeista on hyötyä ja mitkä ovat järkeviä. Ja mitä tulee sitten tähän tulostauluun, me haluaisimme nähdä, että tätä välinettä käytettäisiin paljon tehokkaammin ja enemmän, erityisesti kun ajatellaan, minkälaisia ehdotuksia tehdään ja missä järjestyksessä, jotta me joudu sellaiseen tilanteeseen, missä joudumme rahoittamaan saksalaisia moottoriteitä vain sen takia, että tilastollisesti niitä pidetään riskihankkeina Muutoin pitää olla varovainen, ettei mitään syrjäytymistä tapahdu, mitä tulee pitkäaikaisyksin sektorin sijoittajien, jotka olisivat saattaneet tarttua näihin hankkeisiin joka tapauksessa. Eserin kohdalla meidän pitää tarkastella hyödyllisyyttä, niin kuin se kuvattiin Esir ykkösessä jo. Yleisesti ottaen olemme sitä mieltä, että Esir täytyy olla mukana investointien riski vaiheissa aivan erityisesti. Ja aivan erityisen tärkeää on, tämä on EPP-kollegoille. He haluavat keskittyä alueille, joilla resursseja, rahoituksellisia resu- taloudellisia resursseja on vähiten, joten meidän pitää tehdä yksityisen sektorin työtä alueellisten kehityspankkien kanssa, aluehallintojen kanssa, emmekä me voi pelkästään jättää lähettää heitä hoitamaan kaikkein riskialtempia osia projektista, vaan Esirin pitäisi ottaa tällaiset osat kantaakseen. Tässä siis Esirin ajat filosofian muutoksesta. Sitten kysymys siitä, miten Esiriä koordinoidaan ja miten toimia hallinnoidaan. Tämä on iso kysymys meille. Me haluamme palata vanhaan ajatukseen jonka hylkäsimme ESER 1 kohdalla, nimittäin että laajennettaisiin johtoryhmää niin, että Euroopan parlamentista olisi yksi jäsen mukana tässä johtoryhmässä. Sen pitää vieläkin joutua yksimielisesti päättämään, mutta jos se ei ole mahdollista, me ehdotamme erilaista äänestysprosesseja. Tietenkin me haluamme, että huolellisesti käytetään veronmaksajien varoja. Me haluamme, että kansalliset kehityspankit ja investointijärjestelyt parantuvat ja me haluamme saada varoja alueille, jotka tarvitsevat aivan erityisesti tukea. toisin sanoen haluamme esiristää sujuvamman, paremman mutta nyt annan sitten puheenvuoron toiselle esittelijälle. Olen varma, että hänellä on vielä paljonkin sanottavaa rahoituksesta ja alueiden täytäntöönpanosta. José Manuel Fernandes. José Manuel Fernandes, toinen esittely, olkaa hyvä. Kiitos paljon. Puheenjohtaja, kiitän vielä toista esittelijää ja kaikkia varjoesittelijöitä. Kiitän loistavasta yhteistyöstä joka vallitsi koko työn ajan. Ja se tarkoittaa sitä, että Esir, joka on vasta äh, ehkä lapsen kengissä, koska se on ollut vasta vähän aikaa käytössä, mutta se on osoittautunut jo menestystarinaksi. Meillä on ollut se on odottanut, ylittänyt ehkä kaikki odotukset ja toiveet, mutta ei se tarkoita sitä, etteikö esiriä voisi vielä parantaa. Kyllä on parantamisen varaa, marginaalia löytyy, nimenomaan kun puhumme täydentävyydestä, maantieteellisestä jakautumasta, sektorijakautumasta. Tämä on instrumentti, jonka avulla voidaan antaa vähän lisäarvoa Euroopalle – Mistä tässä on kyse? On kyse siitä, että saamme lisää varoja. Ei se ollut tietenkään ollut ainut tarkoitus. Me haluamme parantaa työllisyyttä, auttaa pk-yrityksiä, parantaa kilpailukykyä ja EUn talouden kasvua yleensä. Mutta me olemme kai kaikki samaa mieltä siitä, että pitää ne myöntää pien, pieniä puutteita investointisektorilla. Instrumentit ovat tärkeitä ja ne tulee, se tulee olemaan tärkeitä. Ne tulevat olemaan tärkeitä. Mutta nyt pitäisi ottaa huomioon enemmän neuvontava aspekti esille investointien ollessa kyseessä. Meillä on aika paljon mm, mm, ehdotuksia investointineuvontakeskuksesta, olipa sitten kyse määrästä tai laadusta. Mitä me nyt tarvitsemme? Meidän pitää luoda yhteyksiä kansallisella alueellisella tasolla, kun on kyse investointipankeista, investointirahastoista, yleensä in, rahoitusinstrumenteista. Me voimme tehdä yhteistyötä kansallisella tasolla. Ei rahasto tarkoita, kohes, että sillä korvataan kohesiorahasto. Se on täydentävä instrumentti. Meidän pitää luoda synergiaa esirin ja, ja rakennerahastojen välillä. Yhteiset alustat ovat erityisen tärkeitä synergialle. Meidän pitää luoda pieniä hankkeita – ne on jätetty ehkä vähän vähemmälle huomiolle toistaiseksi. Mutta tämä täydentävyys ei se ole sama asia kaikille EUn alueille. Samalla hankkeilla ei ole samoja vaikutuksia kaikilla alueilla tai kaikilla lisäsummilla ei ole samaa merkitystä tai painoarvoa kaikille jäsenvaltioillekaan tai yhden jäsenvaltion samalla eri alueella sille voi olla eri vaikutus. Jos puhumme vaikutuksesta, meidän pitää aina antaa sille ensisijainen merkitys. Rahoituksessa on tärkeää, että toimielimet pitävät kiinni velvoitteistaan. Neuvosto ja komissio ovat sanoneet, että ne eivät aikoneet kajota verkkojen Eurooppa-instrumenttiin. Tämä, tästä täytyy olla varmoja, että siitä myös pidetään kiinni. Meidän täytyy myös vahvistaa takuita. Jos puh- siirrytään 400-500 miljardiin, ei pidä ottaa verkkojen Eurooppa instrumenttia eikä horisonttia 2020. Me tarvitsemme tuoretta rahaa budjettiin – jotta voimme perustaa tämän takuurahaston. Tämän avulla me voimme ottaa käyttöön tämän summan 500 miljardia. voiko Esir mahdollisesti vahingoittaa verkkojen Eurooppaa? Uskoakseni, toivoakseni ei. Se pitää ainakin estää ja välttää. mutta mikä on sitten varattu tälle verkkojen Eurooppa-ohjelmalle? Se pitää ehkä siirtää toiseen kohtaan subventiokohdassa. Tämän ehdotuksen me teimme ja totta kai me odotamme teidän tarkistusehdotuksianne. jos neuvosto niin toivoo, niin kesäkuun mennessä varmasti meillä voisi olla uusi, Eurooppa, uusi instrumentti Euroopalle, joka tukee työllisyyttä ja kasvua. Kiitoksia nyt sitten varjoesittelijät kummastakin valiokunnasta. Ensimmäisenä Ekon valiokunta, kansanpuolueen varjoesittelijän Otmar Karas. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos, että sain puheenvuoron. Kun kuulemme mitä esittelijät sanovat, on täysin selvää, että mikäli haluamme huippuluokan ESIR-rahoituksen ESIR 2.0, ei voi olla sillä, että siihen tehdään vain kosmeettisia korjauksia tai pelkästään annetaan lisää rahaa, vaan lisäksi meidän täytyy kaikki löysän olevat ruuvet ruuvata tiukemmaksi ja pistää lisää iskuvoimaa koko rahastoon. Nyt täytyy keskustella perustamatoista asioista. että monet seikat ovat oikeaan suuntaan. Komissio myöskin. Täällä myöskin täydentävyyttä määritellään tarkemmin ja investointifoorumien merkityksestä puhutaan ja vahvistetaan niiden roolia. Eurooppalainen investointineuvontakeskus saa vahvemman aseman ja samalla lisätään avoimuutta projektien ja investointien valitsemisen yhteydessä tämän tulee saava, mutta lisäksi laajennetaan parantaa rakenteita suhteessa aiempaan. Esiro on nyt hyvällä tiellä, mutta on tarpeellista tehdä erinäisiä arviointeja vielä. Olisin muutaman perusperiaatteen poimia esiin kolme sellaista. Esille täytyy tulevaisuudessa tukea sellaisia laadukkaita hankkeita, jotka eivät saa tukea markkinoilta. Ja kun on kyse laadukkaista projekteista, silloin se, mistä raha tulee, sen ei pitäisi ratkaista tekijä, teki, tekijä. Ja riskiprofiili hankeyhtiöstä täytyy myöskin ottaa huomioon. Ja esittelijä Bulminen mainitsikin Rään siikan, joka täytyy myöskin ottaa kuntoon. Riskiprofiili, joka hankkeella on, on erilainen kuin riski profiili, joka on sillä maalla, missä toimitaan. Ja tässä suhteessa meillä on mahdollisuus keksiä sellainen väline, joka ottaisi tämän seikan huomioon. ESIR-kriteereiden täytyy olla taudisesti kannattavalla pohjalla ja täydentävyys, li, lisäarvo, joka näillä hankkeilla on, täytyy ottaa huomioon myöskin yksityisen pääoman käyttömahdollisuudet huomioida ja rajatyyttävää yhteistyötä ei vielä ollut esirahaston yhteydessä kolmansien maiden kanssa. Nyt tarvitaan myöskin keskustelua siitä, kuinka kolmannet maat saadaan mukaan. Nyt kun keskustelu vasta alussa, täällä on jo puheenvuoropyyntöjä. Menettelimme puhujalistaa pari minuuttia kullekin. SMTn budjettivaliokunnan varjoesittelijä Aiver Garcia Rubial señor presidente. Intercambio de puntos de vista también ligado con... Kiitos paljon puheenjohtaja. Me myös saimme tämän esirin toteuttamisesta. Me puhumme täällä paljon esir kakkosesta. Totta kai siinä tarsi. Me puhumme siitä, kuinka me hyvin arvostamme tämän esir ykkösen hyvää toimintaa ja yksi asioista, jonka me jo sanoimme ja joka meidän täytynee täsmentää vielä kerran. Esir kakkosessa on viestintä, kommunikaatio kaikista investointisuunnitelmista. Monet, harvat tietävät, mitkä ovat EUn investointisuunnitelmat, vielä vähemmän tietävät, miten ne toimivat. Ja, ja jotkut, jotka saavat määrärahoja, eivät edes tajua, että, että EUssa ja että EUn budjetti on kaiken tämän takana. Esitys, erityisesti jos on kyse PK-yrityksistä ja hankkeista, eikä tiedetä aina, että EU on jo näidenkin, näiden monien hankkeiden rahoitusten ja investointien takana. E, avoimuus tarkoittaa sitä ja myös tämä täydentävyys. Enemmän tietoa, miten nämä hankkeet valikoidaan, mitkä ovat kriteerit, miten mm, tämä lisää täydentävyys e, vaikuttaa, koska emme ymmärrä, minkä, minkä takia yhtä hanketta on rahoitettu ja ehkä sen takia, että emme ole saaneet tarpeeksi tietoa siitä. Sen takia e, epäily jää voimaan. Kolmanneksi mm, enemmän meidän pitää mennä enemmän maaperälle paikan päälle. Meidän täytyy aktiivisemmin sitoutua siihen, miten me seuraamme hankkeiden etenemistä ja autamme hankkeiden etenemistä, jotka ri- ovat riippuvaisia esirahoituksesta aivan erityisesti. Kollega Fernandes sanoi sen silloin, kun on kyse pienistä hankkeista. Monet niistä eivät kykene pääse tähän kaiken tämän tiedon piiriin, koska eivät tiedä, miten voi, sinne voi päästä neljäs kohta budjetti. En käy yksityiskohtiin, mutta en oikein pitänyt siitä, kun ESIR 1 otettiin rahaa horisontti 20-80 tai verkkojen Euroopasta. Se ei tarkoita, en, minä en pidä siitä, että näistä kahdesta osasta otetaan rahaa ESIR 1. ESIR. Ja kun puhutaan 30 kolmekymmentä ja kestävästä kehityksestä meidän pitää luoda uusia tavoitteita silloin, kun EU puhuu kestävästä kehityksestä ja silloin sen pitää olla sopusoinnussa sen kanssa, mitä me haluamme ja mihin me haluamme pyrkiä. Thank you very much. Um, <clears throat> the next Miley. Seuraavaksi Mailis, joka on ekovaliokunnan varjoesittelijä ESR-ryhmästä. Edustaja Luunes. Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtajat, tai oikeastaan puheenjohtajat. Me keskustelemme nyt siitä, pitäisikö esiriä pidentää, kaksinkertaistaa se, ja kaksinkertaistaa myös sen rahoituskapasiteetti. Tiedän, että tämä on niin montakin kertaa sanottu, mutta korostan tätä nyt uudelleen ja uudelleen. ESIR voi olla hyvä projekti, se voi auttaa investoinnissa, mutta ei se mikään yleislääke, ole, pitää tehdä enemmän, että varmistaa, että meillä on hyvä investointi-ilmapiiri EU-ssa. Meidät tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, täytyy poistaa investointiesteitä, meidän pitää viedä loppuun sisämarkkinat, meidän pitää aktiivisesti pyrkiä parempaan sääntelyyn. Komission ohjelma viitannut, viitaten vähentää sääntel, liiallista sääntelybyrokratiaa. Tätä pitää toistaa jatkuvasti. ESIR voi auttaa investointien parantamisessa, mutta se ei siis ole mikään yleislääke. Niin kuin sanoin, olemme tyytyväisiä, että keskustellaan ESIRin jatkamisesta, pidentämisestä. Tänä iltapäivänä minulla on kolme kommenttia. Ensinnäkin tärkein kohta on ynnäkin jaan epäilyt rintaksustuomioistuimesta siitä, tuleeko tällainen pidennys hiukan varhaisessa vaiheessa. Katsoin tänään aikatauluani, kalenteriani, eikä tämä ole 2018. Ja, ja nyt on vasta vuosi 17 ja komissio on ilmoittanut tämän ja jatkon jo viime vuoden kesäkuussa. Oikeastaan melkein lähes vuosi sitten melkein jo. Joten Minusta yksityiskohtaisempaa tietoa olisi tarvittu Eserin vaikutuksista, mutta asiat ovat niin kuin ovat. Sitten toiseksi Ernst Young on hiukan epäilyt myös tätä täydentävyyttä. He korostavat omia huoliaan tästä aiheesta ja mielestä syrjäyttämisefekteistä. Tästä on tehty tarkistuksiakin joten on hyödyllistä varmasti keskustella kyseisistä tarkistuksista. Sitten viimeinen kommenttini. Tunnetaan huolta myös maantieteellisestä jakautumisesta. Haluan vain sanoa, että jos tarkastellaan BKT, talouden kokoa, väestön määrää, niin silloin projektit keskittyvät paljon vähemmän kuin tätä huomioon. Nyt kuitenkin haluaisin heijastella herra Fernandesin sanoja, jos voisimme tarkastella täydentävyyttä aluespesifisti, ehkä sieltä löytyisi jonkin sortin apua. Kiitoksia. Iisera varjoesittely budjettivaliokunnassa on Bernd Kölmel. Kaksi minuuttia sinullekin. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Ensinnäkin voin todeta, että yhdyn siihen, mitä edeltäjä puhuja sanoi. Mä erityisesti haluaisin painottaa sitä, että suoraan sanottuna on hieman kyynistä jatkuvasti nyt jo jatkuvasti hokea sitä, että Esir 1 oli suuri menestys. Tämä on kaista. En halua sanoa mitään päinvastaistakaan, mutta ei nyt voida välttää, että se on onnistunut. Ne vähäiset tiedot, jotka Esiristä ovat käytettävissä, osoittavat sitä, että nyt pystymme sen kautta antamaan rahaa. Ei tämä nyt ole mikään sensaatiomainen uroteko, siihen pystyy kuka tahansa. Tämä minä sanoin viime viikollakin. Ja sitten täydentävyys ja kysymys. Syrjäytämmekö joitakin muita rahoituslähteitä, jotka olisivat mahdollisia? Korvataanko esirahoituksessa muuta rahoitusta? Ja ajetaanko esirillä muita, muuta rahoitusta pois markkinoilta? Siin, se, se kysymys on ratkaisematta. Ja minun mielestäni investoinnit ovat erittäin tärkeitä. Tietystikin rahalla voidaan investointia saada aikaan, mutta ovatko ne sellaisia investointeja, jotka tuovat lisäarvoa ja ovatko ne kestäviä? Tuvatko ne jotain kestävää myönteistä vaikutusta kansalaisille? Tuvatko ne todella kasvua? Niin tätäkään ei voida vielä vedenpitäväisesti todistaa, joten menee menestystyksestä puhuminen tässä vaiheessa, kun ensin jatketaan on vielä enää kaista. Sitten liberaalit Ramon Tremose Baltzels, jota en tosin kyllä näe paikalla, mutta seuraava on jo paikalla, Nils Tulvars. Kiitoksia puheenjohtaja kiitokset esittelijöille hyvistä hyvästä luonnoksesta. Arvostan kovasti näitä ehdotuksia, jotta vältettäisiin lisäleikkauksia verkkojen Euroopan välissä sitten tymmäskohta, jos, jos nyt unohdetaan viittaukset verkkojen Eurooppa-välineeseen, niin voitaisiin leikata myös Wife 4. Commission, so it's not a problem for... Wifistä eurooppa hankkeesta voidaan myös leikata, joten haluaisin korostaa tätä ja se pitäisi ottaa huomioon. Tänne lisättiin Pariisin ilmastokokous, ilmastokysymykset selkeämmin ESIR-hankkeeseen. Jotkut tarkistuksesta poistavat viittaukset näihin ja sijoittavat ne täydentävyyden piiriin. Ja tästä kyllä olen hiukan eri mieltä, onkohan tämä oikea tapa edetä. Mielestäni olisi parempi panna ne yleisten tavoitteiden alle, joita EU-takuilla pitäisi tukea sitten oli kysymys alueista. niin 15 tarkistuksessa, mutta tämä asia on ilmeisesti selven, tämä jo selvetty ensimmäisessä vastauksessa. Sitten on myös vaara mikrohallinnoinnista EU, Euroopan parlamentissa, kun yritämme saada jalkaa päätöksenteo-oven väliin. Tämä ei oikein tunnu kovin harkitsevalta parlamentaarista toiminnalta. Sitten niin kuin aikaisemmin puhuin horisontti 2020 tässäkin esirin ja sen seuraajan kohdalla haasteita, mitä tulee Brexitiin. EU-budjetti vähenee Brexitin takia ja sitten on monenlaisia budjettisatelliittihankkeita. Se ei ole todellakaan hyvä asia tulevaisuuden varalta ja mielestäni meidän täytyisi yrittää ymmärtää, millä tavalla minkälaiset paineet vaivavat meitä jatkossa ja miten sitten vaikuttaa ESIR kakkoseen ja millä tavalla tällainen näkyy vielä seuraavan monelta rahoituskehyksen aikana. Kiitos. Thank you very much. Uh, then we come to the GUE group. Sitten GUE-ryhmä. Ekonissa varjoesittely on Fabio De Masi, joka tosin ei ole paikalla. Oletteko te täällä Fabion varamiehenä? No, no olkaa hyvä sitten. Olisi hienoa, mikä olisitte ilmoittanut tästä etukäteen. budget. Niin, meillä ei ole ketään Ekon valiokunnassa, ellei nyt ihan erehdy. Minä edustan. Minä siis edustan edustajan Demasia. Ihan lyhyesti meidän kantamme tästä ohjesuunnitelmasta. Me suhtaudumme siihen suurella varauksella. Mikä oli tämän ohjelman tai suunnitelman pohjana tai perustana? Siihenkin me suhtaudumme suurella varauksella. Loogisesti ajateltuna oli kyse siitä, että piti antaa lisää plussaa yksityiselle sektorille – selkeästi sanottava, että jos me haluamme julkista sektoria, pitää saada julkinen investointiohjelma. Ja yksityinen sektori voi sitten itse hoitaa oman osansa, mutta jos me nyt on kyse tässä rahastosta, joka menee yksityiselle sektorille, sanomme, että markkinat eivät toimi toivotulla tavalla. Siellä täällä on pattitilanteita, jumiutumista ja että emme me ole samaa mieltä tästä teoriasta markkinoiden toimivuudesta. Eli annetaan enemmän aloitetta yksityiselle sektorille ja mitkä ovat investointikapasiteetit. Tässä on kyse siitä, että eri tavalla aina päädytään samaan lopputulokseen tai saman asian toistoon. Meillähän on tässä kyseessä suuret taloudelliset intressit yksityisen ja julkisen työnantajiston kanssa. Suu olisi voitu myös investoida hyvinkin paljon ilman tätä ohjelmaa tai suunnitelmaa. Toinen huomionarvoinen asia, kun elämme nyt epävarmuuden aikoja, ei silloin voi taas jälleen sukeltaa johonkin täysin tuntemattomaan. Eli komissio esittää esimerkiksi nyt Portugalin maana, joka, joka voisi hyötyä paljon tästä ohjelmasta, mutta mitä nyt sitten konkreettisesti Portugalissa on tapahtunut? Ei yhtäkään investointia Lissabonin kaupunkiin ei ainakaan siellä ole mitään hyväksytty. Kaupunginhallitus on saattanut hyväksyä jotakin, mutta ne ovat kaikki vain olettamuksia. On haluttu antaa myönteinen kuva ja haluttu vain tavallaan pakolla hyödyntää tämän ohjelman jatku- pidentämisestä. Niin kuin ensimmäisessä mietinnössä parlamentissa sanottiin, että tämä ohjelma pitää alistaa riippumattoman tutkimuksen alaiseksi. Ne olivat ehdot, joista sovittiin. Me, nyt me tajuamme, mikä on tilanne tämän hankkeen kannalta. Puhuttiin myös täydentävyydestä, kun on kyse maantieteellisestä jakautumisesta, tilaste, tilastoja on ehkä muuteltu, ja tässä jälleen kerran historia toistaa itseään. Ihan sama tapahtui kasvu- ja vakautuspaketin kanssa. Kyllä kai on pakko myöntää, että me emme nyt ole tässä meidän kunnianhimoisten tavoitteemme tasolla. Me olemme nyt sitä mieltä, että olemme täällä nyt tilanteessa, että voisimme olla vakuuttuneita asian oikeellisuudesta ja hyvyydestä, mutta itse asiassa mitään ei tapahdu. Ja asiat jatkuvat ennallaan ikään kuin mitään olisi tapahtunut ilman vastaväitteitämme. Very much. Uh, the next on my list is uh, Bas Eichhout from the Greens. Seuraavaksi Bas Eichhout vihreistä. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän pitäytyä kahteen minuuttiin puheaikaa. Ensinnäkin kiittäisin esittelijöitä. Ehdotuksessa on parannuksia verrattuna komission ehdotukseen, varsinkin kun puhutaan EIPn roolista Mietintö on parempi kuin komissioehdotus. Veton oikeus EIPän johtokunnassa siihen puututaan, mutta myöskin hinnoittelupolitiikka on myöskin asiaan on puututtu EPn puolella. Tärkein kritiikin aihe, joka meillä vieläkin on, liittyy täydentävyyskriteeriin. Mikä tarkastelemme esiriä niin tärkeimpänä pitäisi siellä olla se, että joka ikinen investointi on täysin yhdenmukainen strategisten tavoitteiden kanssa. Ja toiseksi meidän täytyy varmasti tietää, että hanke ei olisi toteutunut ilman esirahastoa. Tätä tarkoittaa täydentävyys. Mikä tarkastellaan nyt komission tekemää ehdotusta se pyrkii parantamaan hieman tilannetta tämän suhteen, mutta ei aina vie asioita parempaan suuntaan havaitsen, että esittelijät ovat pyrkineet tähän tarttumaan, mutta en ole varma, että kaikki nämä lisämuutokset eivät johdakin sellaisen ehdotukseen, että täydennettävyys teilleen kerran tulee jonkinlainen tyhjä kuori, jonka sisällä ei ole mitään. Viittaus kestävän kehityksen tavoitteisiin on määritelty niin laveasti, että pelkään pahoin, että mikäli emme kiinnitä huomiota tarkalleen tämän kysymyksen, silloin kaikki onkin tähän pirtaan sopivaa ja kaikki on kestävällä puolella, kaikki on täydentävää. Silloin ei ole mitään valintakriteereitä enää. Meidän täytyy varmistaa, että täydentävyyskriteerit todellakin ovat tarkkoja ja täydentävyys on todellakin täydentävyyttä ja esirahoitus vie meitä tavoitteisiimme ja että rahaa voidaan antaa hankkeisiin, joita muuten ei olisi voitu rahoittaa. Tähän kiteytyy meidän tarkistuksemme ja onnistuin puhumaan kahden minuutin puheaikainen puitteissa te toimitte loistavan esimerkkinä kaikille muillekin. Toivottavasti kollega Sole pystyy yhtä hyvin puhu, pitäytymään puheessaan. Um. Kiitoksia. Yritän. Strasbourgissa jo pystyt, saatoin sanomaan, että se minusta on hyvä idea yleisesti ottaen, mutta sen täytäntöönpanoa voi, voitaisiin parantaa tietyin kohdin. Ja nyt tämän jatkon kohdalla meillä onkin tilaisuus parantaa joitakin tällaisia kohtia. Ja niin kuin Kulakin sanoi, tämä täydentävyys, täydentävyys siis lisää arvoa, jota syntyy tästä investointisuunnitelmasta ja pitää välttää tämä syrjäyttämisvaikutuksen syntyminen. Pitää todellakin edistää sellaisia hankkeita, jotka on suunnattu markkinoiden toimattomuustilanteeseen tai jos tarpeeksi investointeja ei ole, koskaan ainakin investointiongelma ei ole niinkään likviditeetin puute, vaan tällainen riskien välttely. Siksi Esimerkiksi tämä pitäisi ottaa enemmän huomioon, tämä riskifaktori ja täydentävyystekijä. Sitten toinen kysymys, joka tähän liittyy, suurempaa avoimuutta, enemmän informaatiota, tiedonantovelvollisuuden korostusta erityisesti, mitä tulee rahoituksen välittäjiin ja enemmän avoimuutta myös jotta saadaan investointikomitean arviointia tietoon, koska näin parlamentissakin sitten voidaan seurata paremmin päätöksentekoa. Sitten kolmas asia, hankkeet, joita rahoitetaan tästä eteenpäin tässä uudessa eserissä. Esimerkiksi infrastruktuurihankkeet, sosiaaliset hankkeet, ympäristöhankkeet, energiakysymykset, hankkeet, myös pienempiä hankkeita. Lopetan ihan kohta että pitäisi helpottaa investointijärjestelyjen aikaansaamista, koska monissa pienissä hankkeissa tämä on ainoa tapa todellakin saada rahoitusta esiristä. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, <clears throat> for EFDD, I have Marco Valli on my list. Kiitos Marko Valion EFDD, EFDDstä, en myöskään näin häntä. Onko kukaan läsnä? ENFstä minulla on Marko Zanni pyytänyt puheenvuoroa. Onko tässä nyt tapahtunut joku erehdys? Hänkään oli läsnä. Barbara Kappe. Present as well. Ei myöskään ole läsnä. Joten olemme siis virallisen listan lopussa. Haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä siitä, että pitivät kiinni aikataulusta. Kiinni nyt annan Nuijan takaisin Nuijan puheenvuoro Nuijan budjettivaliokunnan puheenjohtajalle. No niin, nyt on siis kyse Catch the Eye-osiosta. Edustaja Beres. Merci. Kiitos. Nyt on vähän parempi tilanne kuin viime kerralla. Viime kerralla ei ollut Catch the Eye, koska osiota, koska oli niin paljon varjoesittelyitä, mutta tämä on erittäin hyvä, että on tämä mahdollisuus. Kiitos esittelijälle. Uskoakseni nämä kaksi kolme kohtaa, jotka otettiin voimakkaasti esille, olivat aivan keskeisen tärkeitä nimenomaan, kun kysytään, miten ESIR voi sopia yhteen eri välittäjien kanssa, jotka voivat olla toimijoita investoinnissa konkreettisesti paikan päällä ja sitten ne voivat tulla vahvemmiksi, jos osoittautuvat tehokkaaksi näillä alustoilla. Monista asioista haluaisin puhua, mutta kun aika on kallista, haluaisin korostaa vain kolmea kohtaa. Ensimmäinen niistä käsittelee sitä, mitä tapahtuu jäsenmaissa, kun halutaan niveltää rakennerahastot mukaan ja sillä, siitä tavasta, miten jäsenvaltiot eivät ole halunneet vaikuttaa Isirin toimintaan, vaikka me taistelimme sen puolesta, että että annettaisiin mahdollisuus investoida ja samalla ne hyötyisivät joustosta, joka, on, joka oli mukana komission tiedotteessa. Voidaanko tätä nyt korjata? jotta voidaisiin vähän korjata esirin kurssia. Toisekseen tarkistus numero kaksi, jossa esittelijät ottavat lainsäädäntöaloitteen esille monivuotisen rahoituskehyksen puolivälin tarkistuksesta. Haluaisin saada enemmän täsmennyksiä, mitä he tässä haluaa peräänkuuluttavat. Eli tämä... Euh, minä, edustaja Turvals, käytti hyvän puheenvuoron samansuuntaisesti. Onko siis kyse siitä, että kun me menemme kohti YK-tavoitteita kehitystavoitteissa, eli halutaan kohdentaa 40 prosenttia tavoitteista COP21, eikö siinä ole se vaaratekijä, että hävitään kaikessa, kaikki menetetään ja asiat katoavat käsiästämme, eikä voitaisiin paremmin rahoittaa esimerkiksi sosiaalista investointia. Ja että moni asia voidaan kyseenalaistaa, ovatko ne todella niitä COP21 asettamia tavoitteita. Esirissä, jonka puolesta minä taistelin ITRE ja Envi-valiokunnan jäsenten kanssa, me halusimme tiettyjä kohteita tavoitteista Eli mitä, mitä osaa rahoista annetaan näille kohdennetuille tavoitteille? Haluaisin, että ne otettaisiin uudelleen esille. Minä olen vähän huolissani. Minä haluaisin olla vakuuttunut siitä, että mä menetä tässä kaikkia tavoitteissa, mitä rahoitusta vähemmässä määrin meidän strategiassamme. Madame Gilles. Kiitos. Edustaja Gilles. Thank you, President. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain sanoa, että olen iloinen siitä, että esittelijät korostavat juuri alkuperäistä komission ehdotusta, koska minusta on sellainen tunne, että alkuperäinen ehdotus oli puutteellinen monin kohdin ja aivan erityisesti Pervans Beres otti esille viittauksen ilmastonmuutokseen ja Pariisin ilmastokokoukseen. Ja tämä on tärkeää, että tämä asia selke- selkenee. Oikeastaan pääarvostelun aiheeni jo tuli käsiteltyä tarkistuksessa 29 esittelyiden toimesta, jossa korjataan alkuperäistä komission ehdotusta, joka näyttää olettavan, että toimitusjohtajat yleisesti ottaen ovat miehiä. Minusta on kyllä hämmästyttävää näinä nykyaikoina vielä, että tämän tyyppisiä ehdotuksia tulee komissiosta, jossa juuri tätä puolta korostetaan, mutta mielestäni mitä tulee ESIR-ohjelmaan, uskon kyllä, että tarvitsemme paremman hallintorakenteen. Se pitää pystyä toteuttamaan. Edelleen meidän pitää varmistaa, että ESIR tukee kaikkia huonoosaisia alueita ja kautta EUn ja että se keskittyy enemmän ta- äh, asunto toimintaan ja sosiaalisiin kysymyksiin, eikä vain jätä näitä kysymyksiä perinteisille investointialueille. Tiedän, että esittelijät ovat yrittäneet tähän tarttua, mutta tällä rintamalla kyllä sanoisin, että tästä voidaan olla tyytyväisiä, mutta aivan erityisesti vetoisin kyllä komission, että jatkossa kun he tekevät ehdotuksia, niin yrittävät olla hiukan sukupuolineutraalimpia. Merci. Kiitos. Edustaja McGridis. Vous avez la parole. Thank you, Chairman. Uh, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η όποια κριτική δεν σημαίνει... Jos kritisoi Sireä, se tarkoittaa, että vastustaa sitä. Sen takia me teimme ehdotuksia, jotka meidän mielestämme parantavat koko tätä hanketta kokonaisuudessaan. Yksi esimerkki rajat ylittävää yhteistyö kolmansien maiden kanssa. Meidän pitäisi tutkia sitä enemmän. Ja sitten on puhuttu tuoreesta rahasta, kun se tulee olemassa olevista ohjelmista – emme, emme ole sitä mieltä, että sillä korvataan aluepolitiikan toimintaa. Ja viimeinen asia, toisin sanoen, mielestäni on joitakin odotuksia. Ajateltiin ja toivottiin, että ESIR hyödyttäisi alueita tai jäsenvaltioita, aivan esit, erityisesti niitä alueita jäsenvaltioita, jotka olivat joutuneet pahasti talouskriisin kouriin. Kun katson nyt tätä maantieteellistä jakautumista, olen sitä mieltä, että hyvin voidaan nähdä, että tulos ei ole mitenkään kunnianhimojemme odotuksemme, odotustemme tasolla. Lopuksi ihan konkreettinen esimerkki. Olen yhtä mieltä siitä, että voidaan sanoa, maakohtainen profiili tai riskiprofiili. Ne ovat kaksi elementtiä, jotka voivat olla niin erilaisia, että ehkä jossakin tapauksessa me voimme hyväksyä hankkeen toisessa hylätä sen. Me voisimme sanoa, että kun on kyseessä pienet jäsenvaltiot, esimerkkinä Kypros, meidän mielestämme pitäisi löytää ratkaisuja. Esimerkiksi mm, voisi olla esirin ja subventioiden yhteen, yhteenliittymä pienelle jäsenvaltiolle. Riskinä on se, että ja silloin kehittyneemmät jäsenvaltiot eivät kärsisi siitä tästä niin sanotusta poissulkemisvälineestä, jos hylätään, koska silloin voidaan hylätä jotkut hankkeet, jotka voitaisiin hyväksyä taas muissa jäsenvaltioissa. Tämä on tärkeää. että Monet muut ovat samaa mieltä kanssani tästä. La parole est maintenant à... Nyt edustaja Kristoforu seuraavaksi. Οφείλουμε να τονίσουμε ότι το σχέδιων Ευρωπαϊκών Στρατηγικών Επενδύσεων, το Juncker Plan, όπως... Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä τα Junckerin suunnitelmaan tai ESIR-rahastoon tulee? Se on kaikkein suurin strateginen investointirahasto Euroopassa. Siitä ei ole mitään kiistaa. Mitään yhtä suurta ei Euroopassa koskaan ole ollut. Aina vasemmalta ja oikealta sieltä välitäkin kuullaan aina kritiikkiä. Sanotaan, että Euroopan unioni ei ryhdy aloitteelliseksi eikä edistä investointeja, mutta tämän kautta voidaan saada investointeja. Menestyvätkö ne sitten? Meidän täytyy parlamenttina olla mukana voimakkaammin, että näissä onnistutaan ja esittelijät ovat tehneet todella loistavaa työtä. Ja ilman heidän panostaan ei esiriä tänä päivänä edes olisi. Uskon, että esir oli alun perin vain strateginen suunnitelma. Nyt sitä on kehitetty ja saatu lihaa luiden päälle. Nyt ollaan ottamassa tärkeä virstaan pylvästä, koska Euroopan parlamentti on pistänyt oman lusikkaansa tähän soppaan antanut sille oman leimansa tällä hankkeelle. Suuria ongelmia on ollut eri puolilla Eurooppaa. Olemme havainneet, että pienemmät taloudellisesti heikommat jäsenvaltiot eivät ole pystyneet riittävästi käyttämään hyväkseen esirahoitusta, joko siksi, että on ollut lisenssiin hintoihin liittyviä ongelmia tai riskiprofiili on ollut liian korkea tai jotakin muita syitä on ollut esteenä Kyproksella. On käyty läpi talouskriisi. Kypros on nyt yksi niitä maita, joka mielellään käyttäisi hyväkseen näitä tärkeitä eurooppalaisia innovaatio- innovaatiota tukevia rahoituslähteitä parantaakseen kilpailukykyään, mutta Kypros ei ole saanut yhtään ainoa ESIR-hanketta hyväksytyksi. Tämä on ongelma, täytyy ratkaista. Kyse pelkästään maantieteellisestä jakaumasta. Uskon, että nyt ei pitäisi olla kahden nopeuden ESIRiä. Eli jotkut maat ovat taloudellisesti paljon edempänä kuin muuta. Niiden on helpompi saada ESIR-hankkeita hyväksyttyä ja ne saavat lisää investointeja tätä kautta. Ei näitä maita saa suosia suhteessa niihin jäsenvaltioihin, jotka eivät ole niin hyvin kykeneviä täysinvestointeja saman aikaan. Ja pienet heikommassa asemassa olevat jäsenvaltiot pitäisi saada paremmin nauttimaan tästä ESIR-rahoituksesta tulevaisuudessa, koska tämä on todellakin kansalaisten hyväksi tehtävä rahoitusta. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin korostaa sitä, että alussa kun ESIR otettiin käyttöön, puhuimme kolmesta pilarista ja yksi pilari oli tämä hankkeen jatkoma ja Ready to, ready to Go Projects. Pitäisi korostaakin enemmän työtä jäsenvaltioiden kanssa, kun laaditaan näitä investointisuunnitelmia ja tällaisia ready to go hankkeita ja projektin jatkumoja ja silloin löytyy paremmin se, mitä kannattaa rahoittaa ja tukea esiristä kaikkialla EU:ssa. Ja myös meidän pitäisi tarkastella, miten tartutaan siihen ongelmaan, että joissakin maissa pankit sanovat, että PK-yrityksiä ei kiinnosta rahoitus. Se ei ole totta, koska meidän pitäisi ymmärtää, miten voidaan tukea todellakin pk-yrityksiä ja miten voidaan vakuuttaa rahoituksen välittäjät ja pankit siitä, että niiden kannattaa auttaa ja todellakin toimia tässä välikätenä EIP ja pk-yritysten välillä. Kiitos. Nyt tulemme tämän äh, Catch the Eye-osion loppuun. En näe muita puheenvuoropyyntöjä. Sen takia minä voinkin esittää kysymyksen esittelijälle. Kyllä PK-yrityksillä pitää olla enemmän valloitushalua nimenomaan, kun ne haluavat valloittaa EUn ulkopuolisia markkinoita. Ja tässä minä nyt käännyn esittelijöiden puoleen. Onko suunniteltu sellaista mahdollisuutta, annetaan luottoa PK-yrityksille, jotta he laatisivat hankkeen, tietysti ehkä kalliin, mutta se ehkä tarvitsee lisärahoitusta silloin, kun on nimenomaan kyse markkinoiden valtaamisesta EUn ulkopuolella. No niin, Hyvät esittelijät, te ehkä voitte nyt antaa vastauksia ja kommentoida, kumpi teistä aloittaa. Edustaja Bulman vai Fernandes? Monsieur Fernandes. Edustaja Fernandes. Vous voyez une Kiitos. Tämä on aivan kokonaisvaltaista yhteistyötä ja päätämme täysin avoimesti. Se on erittäin selkeää. No niin, Tästä viimeisestä kysymyksestä sanoisin kyllä, jos se on lisää täydentävyyttä. Minun maa tuli, oma maani tuli heti mieleeni, koska meillä on hyvin toimiva ohjelma kil, kil, kilpailukyvystä kansain. PK-yritysten kansainvälistämisessä. Uskon, että rakennerahastot ovat vahvemmin läsnä tässä ja ESIR keskittyy enemmän yrityskohtaisiin hankkeisiin, jotka ovat vähän tukevampia ja, ja nimenomaan eu alueella pyrin vastaamaan joihinkin kysymyksiin, miksi tarkistus numero kaksi, koska haluamme, että ESIR jatkaa toimintaansa, koska ESIR aivan kiinteästi liittyy monivuotisen rahoituskehitykseen. Eli tällä taataan budjettiin jatkuvuutta, se on tietty take, tae. Ja äh, koska tämä takuu perustuu budjettiin ei tässä ei ole sattumaa, että ESIR ulottuu vuoteen 2020 asti, jos seuraava monivuotinen rahoituskehys ulottuu vuoteen 2025-2026, mutta me haluamme, että vuodesta 2020 lähtien komissio voisi esittää ehdotuksia lainsäädäntöä varten, jotta ESIR voisi jatkaa toimintaansa. Yksi tärkeä asia nyt. On monia hankkeita, jotka vaativat paljon valmistelutyötä. Me tarvitsemme tiettyä ennakoi, ennakoivuutta investoijille. Jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että meillä on vahvoja, hyviä hankkeita nimenomaan, kun on kyse joistakin yrityskohtaisista yrityksistä rajan molemmin puolin rajat ylittävistä hankkeista. Esimerkiksi rajat ylittävistä hankkeista. Esimerkiksi energiaunioni on erittäin tärkeä. Kyllä se voidaan toteuttaa, siihen voidaan investoida tiettyjen välineiden kautta kolmansien maiden kanssa on tärkeää, että me ole liian riippuvaisia, niin kuin me nyt olemme esimerkiksi riippuvaisia Venäjästä. Tämä selityksenä. Tämä rahasto edellyttää proaktiivisuutta ja se velvoittaa siihen. Ei se nyt ota rahaa jostakin kohesiopolitiikan alalta me sekaannusta. Päinvastoin se voi edesauttaa toi toteutuksessa ja se voi antaa synergiaa rakennerahastojen ja, ja tämän investointirahaston välillä, jota usein kutsutaan Junckerin ohjelmaksi. Meillä on investointeja jos rakennerahastot eivät voi toteuttaa sitä tai voivat toteuttaa vain osan siitä, niin silloin tämä rahasto, joka on täydentävä lisä, se voi toteuttaa sen, auttaa toteuttamisessa. Me olemme yhtä mieltä yhdestä asiasta. Meillä pitää olla avoimuutta ja näkyvyyttä tälle rahastolle. Tämä on auttanut jo paljon pk-yrityksiä, mutta joskus pk-yritykset eivät edes tiedä sen olemassaolosta, eivät tiedä, että että meillä on budjetissa takeet siitä, takuut siitä, että autetaan PK-yrityksiä investoinneissa. Se on ihan yhtä selkeää, että Advisor Jab, sen pitää olla parempi. Tällä tavalla voimme sisällyttää tähän vaikeammassa asemassa olevat alueet kun he, niillä on vaikeuksia hankkeiden toteuttamisessa. Jos ajattelemme, se, kun me ajattelemme näiden ohjelmien toteuttamista tai ehdokkuuksien valitsemista tavoitteita ajateltaessa. Me odotamme nyt tarkistuksia. Totta kai toinen asiakin tulee mieleen. Kollega ei enää ole paikalla, mutta jos puhutaan COP21, se löytyy tästä se löytyy tästä mietintöluonnoksesta. Meille se on ihan selvää, että esirin pitää noudattaa kaikkia EU-politiikkoja, nimenomaan allekirjoitettuja sopimuksia, joita on tehty myö, mukaan lukien Pariisin sopimus. Ja kaikkien hankkeiden pitää myötä vaikuttaa tavoitteiden toteutumiseen. Vielä yksi asia, jota haluan korostaa. Täydentävyys on tärkeää, mutta se ei ole ihan samanlainen joka paikassa. Riskitekijät eivät ole samat joka paikassa kaikissa jäsenvaltioissa, eikä edes riskitekijät ole samoja samoin yhden jäsenvaltion eri alueilla. Jos ajattelemme sosiaalista investointia, ne ovat riskipitoisia, niissä pitäisi olla riski. Minä, minä pohdin, mitä investointeja sitten voidaan tehdä sosiaalisaralla esirillä tällä hetkellä on jo mahdollisuus toteuttaa investointeja sosiaalikentällä. Kun puhutaan rakennerahastoista, täytyy olla varovaisia, kun puhumme kumppanuussopimuksista. Eivät ne ole aina samoja, jos otetaan esimerkiksi kumppanuussopimuksen Portugalissa. Emme me voi, ei siellä voida rakentaa melkein mitään infrastruktuuria, teitä, rakennerahastojen turvin. Se tarkoittaa sitä, että tarvitaan joissakin jäsenvaltioissa, joissa rakennerahastot eivät omaa mahdollisuutta auttaa investoinneissa infrastruktuurissa, niin siellä voidaan käyttää tätä instrumenttia, vaikka voidaan sanoa, että se on aika riskipitoista tai erittäin riskipitoista, koska maan kohesiopolitiikan pitää toimia eri tavalla, mutta ei se tarkoita sitä, että meillä pitäisi olla kiintiöitä. Sekin on virhe, jos me lähdemme vaatimaan kiintiöitä esirille, erityisesti kohesiovaltioissa. Silloin me tapamme kohesiopolitiikan, eikä se nyt kai ole tavoitteemme. Totta kai tämä on erittäin tärkeää, että komissio voi auttaa siinä, miten käytämme tätä rahastoa rakennerahastojen kanssa. Siinä, miten voimme parantaa toimintaa ja saada enemmän synergiaa. Vielä yksi asia. Me olemme pahasti myöhässä – kohesiopolitiikan toteutumisessa. Jotta kai jos joku maa saa subventioita, niin silloin katsotaan ensin subventioita ja sitten se katsoo lainapolitiikkaa. Ehkä, ehkä tässä piilee selitys, jota pitäisi katsoa tarkemmin. Nyt kollega Bulman varmasti täydentää sanojani. Me odotamme teidän apuanne. Meillä on myös tavoitteena saada parlamentti tähän enemmän mukaan, kun sanotaan, että steering board, boardingisillä pitäisi olla edustus parlamentissa. Ei sen välttämättä tarkoita meppiä. Tavoitteena olisi se, että parlamentin huolen aiheet sisällytettäisiin kes- esirin keskeisiin linjauksiin. Kiitos, edustaja Bulman. Thanks to all colleagues. Monet kiitokset kollegoille, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Kiitos myös eteen yksityiskohtaisesta tietämyksestä, jota te osoititte. Jotkut teistä tekevät tätä samaa työtä jo toista kertaa ja tämä näkyy, tästä on hyötyä. Kiitos myöskin niille, jotka tulivat tiimiin mukaan uusina jäseninä. Hekin ovat osoittaneet sitoumustaan ja pyrkimystään saada aikaan jotakin myönteistä. Hämmästyttävää minun nähdäkseni yhteisesittelijän näkökulmasta käsin on se, että enemmän tai vähemmän olemme jo nyt yhtä mieltä siitä, mitä täytyy saada toteutumaan e e ESER 2 yhteydessä – ja mitä halusimme saada aikaan sisältökysymyksissä. Keskustelumme on jäsentynyt sen kysymyksen ympärille, miten valitaan paras teknologia, parat, paras menetelmät, joita tavoitteisiin päästään. Tämä on jo nyt hyvä tulos, koska me pystymme osoittamaan yhtenäisyyttä, joita olemme osoittaneet aiemminkin, kun tätä välinettä hyväksyttiin. Otmar. Nyt ei ole ensimmäinen kerta, kun huomautit aivan oikein, mikä on kaikkein keskeisin kohta. Meidän täytyy voida pelata ikään kuin mestareiden liikassa. Ja meidän täytyy saada aikaan tulosta laadukkaiden hankkeiden kautta, laadukkailla välineillä, jotta voimme sitten jälkikäteen sanoa, katsokaa mitä Euroopan unioni sai aikaan, mitä pystymme yhdessä saavuttamaan tämän pohjalle, tämän päälle voidaan rakentaa. Emme saaneet aikaan pelkästään määrää, vaan myöskin laatua. Pidän tästä lähestymistavasta. Olen siitä täysin samaa mieltä. Karas myöskin jatkuvasti argumentoi sen puolesta, että ei pitäisi vaarantaa omaa asemaan eikä ryhtyä tällaisiin joiden joitakin suosiviin rakenteisiin tai pilarisointiin, niin että otetaan kiintiöitä kiintiöiden päälle käyttöön. Ei tämä tarkoita sitä, että olisi kokonaisvaltainen hanke, kokonaisvaltainen ajattelutapa niin, että ensiirretään jotkut osat siitä käytettäisiin kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen ja oikean tyyppisiin hankkeisiin, ja tämä sitä estää. Tiedän, että EIDAR ja H.C. Manuel puhuivat rahoitusulottuvuudesta ja budjettiulottuvuudesta lähinnä. Jään odottelemaan heidän tukeani muiden budjettivalikunnan kollegoiden tukea. He tuntevat paremmin asian kuin valikunnan kollegat ja tietävät, mitä seuraamuksia esiristä on konkreettisesti katsottuna, kun tarkastetaan myöskin paikallisia taloudellisia olosuhteita jäsenvaltioissa, otetaan huomioon. Kumpikin valiokunta on samaa mieltä siitä tosiasiasta, että meidän täytyy keksiä järkeviä, mielekkäitä tapoja yhdistää rakennerahastovaroja ja ESIR-varoja. Rakennerahastovaroja ei kuitenkaan saa upottaa uusiin ESIR-varoihin, vaan näiden täytyy pysyä erillisenä välineenä myöskin tulevaisuudessa, koska rakennerahastot ovat eri tarkoituksia varten kuin ESIR-rahaston varat. Sander, arvostin suuresti sinun kommentteja sekä viime kerralla että tällä kertaa. Olet äärimmäisen rakentavia kommentteja. Yhteisesittelijät ovat jo nyt pyrkineet ottamaan vakavasti sen, mitä tuloksia saatiin Ernst Youngin tutkimuksesta. Olen pohtinut siitä, kuinka voitaisiin tämä syrjäyttämisefekti sulkea pois koska tarkoituksena ei ole, että ESIR-varoilla syrjäytetään muita rahoituslähteitä. Ei se ole tarkoituksena. Haluaisimme lähestymistavan, joka ottaa huomioon alueelliset olosuhteet eri puolella Eurooppaa. Olematta tuomi myöskin se, mitä tilintarkastustuomioistuin on todennut. Aivan oikein totesitte, että alun perin tarkoituksena oli, että aikataulu olisi hieman löysempi pidempi. Tämä oli yksi syy, miksi minä ja Jose Manuel katsoimme, että meillä on vahva tarkoitusperä, vahvat pyrkimykset, vahvat pyrkimykset että saada vielä Maltan puheenjohtajakaudella tämä työ loppuun, mutta ei meillä ole tarvetta ryhtyä kuitenkaan hysteeriseksi ja jättää vankata keskustelut ja puheenvuorot muiden kanssa yhdessä väliin. Ei tämä tarkoita sitä, etteikö ESIR tällä välin toimisi ja etteikö siinä olisi tällä hetkellä jo varoja käytössä. Nils niin Turvalds huomautti niistä vaaroista, joita syntyy, mikäli otetaan huomioon että komissio on saanut aikaan esimerkiksi ilmastonmuutoksen suhteen. Ei tarkoituksena ollut näin toimiakaan. Bas, vihreä kollega, painotti tätä myös. Meidän täytyy varmistaa ulottuvuus ja täydentävyys. me oli laajentaa tätä niin, että ilmasto tulisi mukaan, mutta myöskin sosiaalipolitiikka olisi ollut katettuna. Ja huolet, jotka liittyvät sosiaalipolitiikkaan, olivat mukana jo ESIR 1. Sanoitte, että ESIR 1 ei riittävästi ole otettu huomioon niitä erinomaisia hankkeita, joita sosiaalisella puolella on saatu aikaan. Tämäkin täytyy hoitaa kuntoon. ECR-kollega Sander ja myöskin Bernd huomauttivat tarpeellisista oikaisuista, joita tarvittaisiin, kun tarkastellaan rahoitustekniikkaa ja menetelmiä. Kehottaisimme, että vihreät keskustelut meidän kanssamme siitä, kuinka voidaan parannuksia tehdä. Mikä on hyviä ehdotuksia, niin älkää pitäkö kynttilää vakanalla, vaan voimme ottaa teidän ajatuksen mukaan myönteisiin kompromisseihin, mikä mahdollista. Niina Gille ei ole enää paikalla. Voin todeta, että yhteisesittelijät tuhosivat komission vanhan sanamuodon kun komissio aina puhuu miehestä ja unohtaa, että naisiakin olemassa, joten ei huolta, olemme jo hoitaneet tämän kuntoon omassa ehdotuksessamme. Kollega Mavrides aivan oikein puhui aluekehitysrahastosta, aloisesta rahoituksesta. Tässäkin täytyy ottaa huomioon takarahoituksen alueellisuudesta ja tästä täytyy ottaa myöskin riskiprofiili, joka kullakin jäsenvaltiolla on. Edustaja Kristofouro puolestaan painotti sitä, että meidän täytyy huomioida myös Kyproksen tilanne. As well as, um... Kun on kyse alueellisesta rakenteesta, niin Mavridisään puhui siitä, että joskus tätä tulee kummaltakin puolelta käsin. Jose Manuel puhui näiden investointineuvontakeskusten merkityksestä. Olen tästä täysin samaa mieltä. Hyvät tällaiset neuvontakeskukset ovat tarpeellisia, mutta meidän täytyy vahvistaa niiden kapasiteetin, niiden kapasiteettia. Muuten emme löydä hyviä hankkeita ja saa hyvää menestystä aikaan. We have... Samantyyppisiä ongelmia tuli esille kollega Madelittisen puheenvuorossa. Yritämme ottaa huomioon budjettikysymykset teidän avullanne jos te voitte auttaa jossakin konkreettisessa tarkistuksessa, niin kertokaa meille ja puheenjohtajalle kyllä PK-yritykset voivat investoida. Niiden pitäisi toimia tietenkin EU-alueella ja se on ihan oikeutettu, oikein, mutta he voivat hankkeineen mennä myös EUn ulkopuolelle, viedä niitä muualle ja niin kuin Otmar haluaisin enemmän rajat ylittäviä projekteja, proje, projekteja, koska se vahvistaisi myös kansainvälistä profiiliamme, samoin ylikansallista pi- luonnetta investoinnissamme. Kiitoksia vielä, että olette parantaneet jo sitä, mitä olemme ehdottaneet. Tartumme kaikkiin hyvin ehdotuksiin, toivottavasti myönteisellä tavalla. Näin teemme kyllä viimekin kerralla. Ja haluamme myös pysyä täällä parlamentissa yhtenäisenä, koska tämä osoittaa, tämä on vahvuus parlamentille, niin kuin oli viime kerrallakin. Kiitoksia. Kiitos kahdelle esittelijälle, kiitos varjoesittelijöille, kiitos kaikille niille, jotka käyttivät puheenvuoron tässä keskustelussa. Totta kai minä haluaisin nyt kommentoida henkilökohtaisesti sosiaalisista hankkeista. Totta kai me tiedämme, mitä tavoitteita tässä peräänkuuluteta, mutta mikä voisi olla nimenomaan sosiaalinen hanke, joka saisi rahoitusta esiristä. Ja siinä nimenomaan asiat monimutkaistuvat. Miten tällainen hanke voi ajatella niiden lainojen takaisinmaksua? miten siinä voidaan tuota lainojen takaisin Meidän täytyy tajuta, miten talouselämässä meillä on myös aivan ilmeisen selviä sosiaalisten hankkeiden tarpeita. 9. tammikuuta 13. helmikuuta pidettyjen kokousten pöytäkirjat eivät ilmeisesti saa kommentteja teidän taholtanne ja siten ne voidaan sellaisenaan hyväksyä. En huomaa mitään vastaan sanomisia, joten ne voidaan hyväksyä. Maltan puheenjohtaja kautta ajatellen, jotta se voitaisi viedä hyvin loppuun. Lainsäädännöllisesti meillä on aika tiukka aikataulu. Tarkistukset ESIR pitää jättää viimeistään keskiviikkona 23. päivä, anteeksi torstaina kello 23. maaliskuuta kello 16. Me keskustelemme tästä 3. huhtikuuta ja keskustelemme myös mietintöluonnoksesta ja, ja mietinnön toteuttamisesta kokoontumisesta ja meillä on yhteiskokous Ekonin kanssa 24. huhtikuuta. Siinä puhutaan Sirkka Kosen luonnoksesta ja, ja mietinnön toteuttamisesta. Onko nyt muita kysymyksiä, kommentteja? Ei näytä siltä. Kiitos hyvät kollegat teidän osallistumisestanne. Kokous on päättynyt.